vaikka voidaan sitten edetä tässä asiassa paremmin. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten siirrymme esityslistalle. Eli ensimmäinen aihe on Euroopan kodittomien tilanne vallitsevan kylmän säätilan aikana. Komission julkilausuma ja komission jäsen Barnier saa puheenvuoron. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, hyvät eh, kollegat komissiosta, puheenjohtaja. Puheenjohtaja Barroso erityisesti on ollut myös huolissaan tästä samasta asiasta, josta te puhuitte, mitä tulee kodittomien tilanteeseen Euroopassa tämän kylmän kauden aikana. Kukaan ei ole voinut jäädä tunteettomaksi tällaisessa tilanteessa, jossa ihmiset eh, ovat ilman kattoa päänsä päällä tässä äärimmäisessä kylmyydessä. Hyvin monet ihmiset ovat tässä tilanteessa joka puolella Euroopassa. Eli on aivan oikein on, kun kysytte, mitä on tehty tilanteen parantamiseksi, mitä voimme yhdessä tehdä tälle asialle. Koska tässä on nyt yksi suuri esimerkki syrjäytymisestä yhteiskunnissamme. Hetkinen komission jäsen, anteeksi. Hyvät naiset ja herrat, jos suinkin mahdollista, ehkä voisitte käydä ne omat keskustelunne tuolla täysistunsalin ulkopuolella. Vielen Dank. Bitte, Herr Kommissar. Olkaa hyvä, komissaari. Kiitos, puhemies. Niin, minä sanoin tässä juuri, että kuten kaikki tietävät, ensimmäiset tahot tässä taistelussa tätä vaikeaa tilannetta vastaan, niin tässä on nimenomaan kysymyksessä jäsenmaat, paikalliset toimijat, komissio, alueelliset toimijat, myöskin kansalaisjärjestöt, joiden täytyy järjestää hätämajoitusta. Koko kansalaisyhteiskunta ja paikallistaso tekee paljon aloitteita ja on liikahtanut kun meillä on 2010 säädös, jossa on todettu, että pitää olla kansallisia ja alueellisia toimintaohjelmia tällaisiin tilanteisiin, joilla pyritään auttamaan kodittomia. Niin, tällaisessa tilanteessa on täysin välttämätöntä, että maat todellakin tekevät näitä toimia ja että kaikki ovat tietoisia siitä, mitä, mitä nyt tapahtuu. On aivan oikein, että tähän viitataan nyt, että tällaiset hätätoimet on käynnistettävä. Se, mitä Euroopan unioni voi suoraan tehdä, se on tietenkin vähän rajoitettua, mutta meillä on kuitenkin oma roolimme. Täytyy muistuttaa jäsenvaltioita niiden roolista ja jäsenvaltioita pitää myöskin tukea pitkällä tähtäimellä siinä, että ne ymmärtävät, minkälaisia ongelmia on olemassa ja että kehitetään välineitä, joita, joilla voidaan korjata tätä ilmiötä. Meillä on Progress-ohjelma muun muassa, jonka kautta annetaan rahaa tutkimukseen, joka käsittelee kodittomia ja maahanmuuttoa. Ja täällä tehdään paljon yhteistyötä kodittomien kanssa. Komissio on myöskin e- ehdottanut että alueellinen kehitysrahasto ja sosiaalirahasto ottaisivat suuremman vastuun ja keskittäisivät toimiaan tällaisen majoituksen järjestämiseksi ihmisille, joilla ei kotia ole. Eurooppalaisilla rahastoilla täytyy myöskin pystyä tutkimaan ja arvioimaan erilaisia ratkaisuja ja myöskin tutkimaan, minkälaisia uusia tapoja lähestyä tällaista ongelmaa olisi. Meillä tulee nimenomaan majoituspolitiikka tässä mieleen. Komissaari Landor on innovaation esittänyt, se liittyy rautateihin, eurooppalainen sosiaalikartta, joka liittyy rautateihin. Rautatieyhtiöt ovat itse tulleet mukana ja ovat halukkaita vaikuttamaan omalta osaltaan tähän suuren sosiaalisen syrjäytymisen ilmiön. Ja tässä on kysymyksessä mm, rahoitus, jota, jota on tällaisissa toimissa, jotka kohdistuvat nimenomaan asemiin. On myös muitakin tapoja tehdä, tehdä tätä työtä. Ei pidä käpertyä itseensä e-, eikä pidä stigmatisoida näitä ihmisiä. Meillä on toimia, taloudellisia ja sosiaalisia toimia, joissa mietitään juuri minkälaista lisäarvoa voidaan saada syntymään ja miettiä sitä, minkälainen vastuu kullakin taholla on eh, kansalaisjärjestöillä ja muilla yhteiskunnallisilla tahoilla. Yritykset, eh, hallitukset, paikallisviranomaiset, eh, kansalaisyhteiskunta, kaikilla on oma paikkansa tässä sosiaalisessa Euroopassa. Ja me olemme jo ryhtyneet kaikkia Eh, tähän kutsumaan mukaan tähän toimintaan, jotta me saamme solidaarisuutta kodittomille syntymään. Mitä komission tulee, me yritämme saada mm, tukea mm, unionilta jäsenvaltioille ja me olemme erityisesti muistaneet, mitä työtä tässä talossa on tehty 14.9. Mm, muun muassa viime vuodella laaditussa mietinnössä ja viime vuonna oli myöskin sosiaalisesta yrittäjyydestä mietintö, joka on erittäin hyvä. On myöskin uusia välineitä, joissa todetaan, että sosiaalisella puolella yritysten täytyy paremmin kantaa vastuunsa. Pitää erityisesti huomata haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset. Pitää käyttää paremmin rakennerahastoja, pitää e, saada lisää tukea sosiaalipuolen rahoitukseen silloin, kun ihminen, ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa ja pitää erityisesti huolehtia siitä, että on olemassa sellaista toimintaa, jossa tällainen integrointitoimet jatkuvat. Tällaisia ajatuksia minulla on asiassa ja olen iloinen siitä, että olette näin vakavan ongelman kittäneet huomiota. Kiitoksia komission jäsen. Ennen kuin aloitamme keskustelun, sanoisin vielä, että monet kollegat, jotka haluavat käyttää puheenvuoron menettelysilman puheen, puhujalistaa. Tästä on ilmoitettu, että meillä on vain yksi edustaja per poliittinen ryhmä, eli ikävä kyllä mitä menettely ilman puhujalistaa ei nyt voida toteuttaa. Seuraavaksi EPPn nimissä puheenjohtaja Dol, olkaa hyvä. Puhujalla ei valitettavasti ole mikrofoni päällä. Ja. No vaan comme puhemies. Nyt kun puhumme viime päivien aikana 600 ihmistä on kuollut kylmyyteen ja eristäytyneisyyteen Euroopassa, näin ollen meidän täytyykin muistaa, että Euroopassa ei ole kyse pelkästään rahoituksesta ja taloudesta, vaan yhteisvastuullisuudesta. Tämä kylmyysaalto antaa väestöllemme mahdollisuuden osoittaa solidaarisuuden. Me olemme huomanneet, että eurooppalaisten ruoka-apuohjelmien varastot ovat kuihtumassa tyhjiksi ja kansalaisjärjestöt joutuvat tekemään enemmän ja enemmän. Jotkut maat ovat myöskin tavallaan ottaneet panttivangiksi nämä ohjelmat, koska tässä on ollut ongelmia oikeusperustan kanssa. Lisäksi on havaittu, että liian vähin, vähän tehdään sille, että ruokaa heitetään hirvittävät määrät hukkaan. Ajatelkaapa, kuinka paljon esimerkiksi suurissa marketeissa heitetään ruokaa hukkaan joka päivä, kun sitten taas ruoka-apuohjelmissa ei ole tarpeeksi ruokaa jaettavaksi. Tarvitaan siis yhteisvastuullisuutta. Minä olen itse toiminut erään kaupungin pormestarina hyvin kauan ja haluaisinkin todella kiittää kaikkia näitä spontaaneja apuverkostoja, joita on muodostunut viimeisten viikkojen aikana. Tällaista toimintaa meidän täytyy tukea. Meidän täytyy myös reagoida niin, että eurooppalaista ruoka-apuohjelmaa tai sen täytäntöönpanoa jatketaan, koska nyt voimme havaita sen, että saatetaan katkaista sähkön ja kaasun tulo ihmis, sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät pysty maksamaan. Meidän täytyy todella saada apua näille ihmisille. Sitten hyvä Michel, Äh, siviilien suojelu tai tämä pelastuspalvelu, meidän täytyy todella tätä ohjelmaa ruveta toteuttamaan ja meidän täytyy päivittää se. Me tiedämme, mitä nämä tärkeät asiat ovat, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta meidän pitäisi vielä antaa kansalaisjärjestöille ja kansalaisillemme riittävät varat, jotta ne voivat näitä, edistää, näitä asioita edistää. Kiitos. Kiitos sitten sosiaalistien ja demokraattien ryhmästä hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä kylmä aalto on äh, satoja ihmisiä jo surmannut viime viikkoina. Ja tässä äh, tulee hyvin suuria tunteita ihmisten mieliin, koska tässä tulee hyvin ilmi se, kuinka ihmisillä on, on paljon ihmisiä huonoissa oloissa. Kuitenkin tässä on myöskin kriisejä, huonoa muutakin tilannetta, joka ihmisiä tappaa. Meillä on tilanteita, joissa ei enää ole, ole perinteisiä tilanteita. Siellä on enemmän vanhuksia, perheitä, lapsia. Siellä on myöskin työntekijöitä. Meidän täytyy jotakin tehdä, ehkä irtisanominen, perheen hajoaminen saattaa aiheuttaa tätä syrjäytymistä. Kaikki nämä ihmiset, jotka nukkuvat autoissaan ja ylipäänsä ovat väliaikaisessa majoituksessa, meidän täytyy tehdä kollektiivisesti jotakin kodittomien eteen, koska nämä tilanteet vain moninkertaistuvat. Me tarvitsemme hyvin laajaa, nopeaa politiikkaa. Pardonnez-moi. Nous avons pour obligation d'agir. Meidän täytyy tehdä jotain, ei pelkästään hätätoimia, vaan meidän täytyy pitkällä aikavälillä toimia. Tavoitteena pitää olla se, että ihmisillä on mahdollisuus päästä tästä kodittomuuden tilanteesta ulos. Sillä jos ihmisellä ei ole kotia, hänellä ei ole monia muutakaan oikeuksia yhteiskunnassa. Meidän täytyy analysoida mm, tilanne ja nyt me tarvitsemme poliittista tahtoa. Ja olemme jo monta kertaa pyytäneet, että laadittaisiin eurooppalainen strategia 2010 ja myöskin 2011 täällä hyväksyttiin tekstejä sen suuntaisia, että 2015 meillä olisi tällainen strategia jo Euroopassa. Meillä oli köyhyys ja foorumi viime vuonna ja on kysymys siitä, että strategia kodittomille eh, olisi sellainen, että se toteutettaisiin. Missä tämä tiekartta nyt sitten on? Komissio on pyytänyt kansallisia strategioita. Ja minkälaisista summista sitten olisi kysymys, mitä voitaisiin ottaa käyttöön? Tässä vaiheessa on pelkkiä hyviä tahdonilmaisuja esiintynyt, mutta minkäänlaista konkreettista tulosta ei ole syntynyt. Meillä strategia 2020 Siihen liittyy tällainen yhtenäinen strategia, mutta miten tällaiset äärimmäisen vaikeat tilanteet siihen Eh, niveltyvät. Emme voi ajatella, että pelkästään vapaaehtoissektori hoitaisi tätä asiaa. Ei voida hyväksyä sitä, että eh, Euroopan unioni on vain se taho, joka vetää hihnat niin tiukalle, että ihmiset joutuvat marginaaliin. Tässähän ihmiset sanovat, että unioni pelastaa pelkkiä pankkeja. Meidän täytyy vastustaa tällaista karikatyyritilannetta. Ei pidä pelkästään tyytyä näihin julkilausumiin. Tämä on asia, jota, joka närkästyttää ja suututtaa meitä kaikkia. Täytyy tehdä jotain konkreettista nimenomaan oman tahdon kautta. Rouva Guillaume, te ette käyttäneet tätä aikaa hyväksenne, vaan teillä ei vielä puoli minuuttia käyttämättä. Eli puhuitte liian nopeasti, koska tulkella oli täysi työ pysyä teidän perässänne. Eli ehkä ensi kerralla puhutte sitten täydet neljä minuuttia, mutta hiukan rauhallisemmin. Seuraavaksi Rinaldi Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia, puhemies. Ehkä tämän hiukan provosoivaa, mutta olisimme voineet aloittaa istunnon yhden minuutin hiljaisuudella muistaaksemme kaikkia satoja kodittomia, jotka ovat kuolleet viime viikkoina. Yleensä me pidämme nämä hiljaiset hetket kuuluisille henkilöille ja suurmiehille, mutta näin olisimme voineet nyt symbolisesti ottaa tähän kantaan vahvasti asiaa. Meillä on demo- osallistuvan demokratian väline, mutta me emme ole voineet soveltaa sitä kodittomien osalta. Nämäkin ovat EUn kansalaisia, ja myös osa heistä ei välttämättä ole. Varapuhemies, komission varapuheenjohtaja Barnier muistutti juuri, että tämä liittyy lähinnä jäsenvaltioiden toimintavaltuuksiin, mutta tämä ilmiö on rajat ylittävä ja eurooppalainen ja hyvin näkyvä. Me haluaisimme nyt aikataulua strategialla, jota olemme pyytäneet komissiolta moneen otteeseen. Meidän täytyy katsoa, kuinka paljon voidaan myöntää eurooppalaisia varoja myöskin rakennerahastojen varoja ja kohesio- ja sosiaalirahaston varoja. Ja lisäksi kodittomien vapaa liikkuvuus, sen täytyy olla taattua vai voiko joku jäsenvaltio estää sen, koska nythän puhutaan siis eurooppalaisista kansalaisista, mutta kaikilla ei ole vaka- pysyvää osoitetta. Minimipalvelut ovat asia, jotka jota kaikki jäsenvaltiot eivät ole antaneet muiden maiden kansalaisille ja ovat perustelleet tätä eurooppalaisilla säännöillä. Uskomme, että esimerkiksi FAO on todennut, että 179 kiloa elintarvikkeita haskataan henkilökohti EU-ssa vuosittain. Eli miten Euroopassa voitaisiin torjua tätä haaskausta? Tämän taloudellinen, sosiaalinen kysymys, mutta tämä liittyy myöskin EUn identiteettiin. Kiitoksia, kollega Rinaldi. Sitten vihreiden nimissä Delli, kaksi ja puoli minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä herra Barnier, hyvät kollegat. Minä voin kertoa teille, että olen vihainen jo kaksi vuotta Belgian puheenjohtajan jälkeen on pyritty tätä strategiaa, eurooppalaista strategiaa toteuttamaan. Me olemme Euroopan parlamentissa laatineet julkilausuman kodittomien puolesta. Minä olen ollut laatimassa päätöslauselmaa, jossa tuettiin eurooppalaista kodittomien strategiaa, mutta Euroopan komissio ei ole todellakaan vastannut meidän pyyntöömme. Tämä on jäänyt vain paperille. Neuvostosta kukaan ei edes ole paikalla, vaikka tämä olisi jäsenvaltioiden vastuu. Olisi jäsenvaltioiden vastuu taata tuki ja asunnot näille, majoitus näille ihmisille. Täällä on sanottu jo, että yli 600 ihmistä on kuollut. Minä olen sanonut, että ei vain kylmän aikana kuole asunnottomia, vaan heitä kuolee myöskin ihan koko vuoden ympäri. Ja nyt Euroopalta odotetaan enemmän. Euroopan täytyy olla solidaarinen, aktiivinen ja tämä tilanne on todella, todella huolestuttava. Muutama esimerkki. Kreikassa kodittomien määrä on kasvanut kahden vuoden aikana 25 prosentilla. Asunnottomia ajetaan, poliisit ajavat heitä takaa, heille annetaan sakkoja. Ranskassa kodittomat joutuvat kerjäämään tonkimaan roskiksia. Mihin tässä oikein ollaan menossa? Nyt tällaista talouden kurinpitopolitiikkaa hallituksissa ajetaan ja mitä pidemmälle siinä mennään, niin tullaan huomaamaan, että seuraukset ovat katastrofaaliset. Hyvät kollegat, me voimme muuttaa asioita ja sanon tämän hyvin selvästi, arvoisa komission jäsen. Euroopan unionin täytyy tehdä oma osuutensa osoittaakseen solidaarisuutta jäsenvaltioita ja kansalaisia kohtaan. Kaikki asianomaiset ministerit on saatava nyt kiireesti pöydän ympärille. Ei ole kyse pelkästään pankeista. Täytyy tehdä myös näitä muita asioita. Emme voi enää tässä viivytellä. Ei pelkästään tehdä, toimita tämän kylmän aikana, vaan muutenkin. Ja meidän täytyy nyt saada määrärahoja kaikista heikompia osapuolia varten. Ja täytyy myöskin puuttua sellaisten toimiin, jotka tekevät rikollisia asennottomista tai vainoavat tiettyjä väestöryhmiä. Sanon tämän hyvin selvästi, arvoisa komission jäsen Barnier. Komission täytyy välittömästi laatia ja panna täytäntöön eurooppalainen strategia kodittomia varten. Tavoite on aivan selvä. Me olemme täällä muistuttaneet tästä monta kertaa kollegoiden kanssa. Vuote, vuonna 2015 kukaan ei saa enää joutua nukkumaan kadulla. Tämä on kiireellinen asia tehtäväksi. Nyt meidän täytyy päästä eroon tästä jäätävästä hiljaisuudesta poliitikkojen keskuudessa. Teidän on reagoitava nyt. En, en nombre de lo... Seuraavaksi EKR-ryhmän nimissä Karim Mr. President, Commissioner, ultimately... Hyvä puhemies, hyvä komissaari. On kuitenkin niin, että mm, yhteiskuntia arvostellaan sen mukaan, miten se hoitaa huonoimpien, huonommassa tilanteessa olevien ihmisten tilannetta. Meillä on yli kolme miljoonaa ihmistä, Euroopassa ilman kotia. Omassa kotimaassani yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljon huonoja tilanteita, kuten vanhusten määrän lisääntyminen voimakkaasti viime vuosina. Tämä ei mitenkään yllätä minua. Minä toin kotoa lehden, jossa mm, sanotaan, että ihmiset kuolevat pakkaseen. No sanotaan, että tässä on kysymys kodittomista No näin on, mutta me tarvitsemme strategiaa kodittomia varten. Meidän täytyy tämän lisäksi myöskin eh, eh, hoitaa niiden ihmisten asioita, jotka saattavat olla eh, kodittomina siitä syystä, että heillä on tällä hetkellä raha, rahavaikeuksia. Irtisanomiset lisääntyvät, vaikeat tilanteet lisääntyvät. Yli 200 ihmistä on viime viikkoina kuollut ja täällä puhuttiin yli 600 ihmisestä. Tämä on todella häpeällistä. Komissaari Barnier sanoi, että tämä talo ei voi paljoa tehdä. No näin on, mutta meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita toimimaan ja tekemään yhteistyötä ja laatimaan parhaita käytäntöjä. Kiitoksia, teiltä loppui puheaika. Ja seuraavaksi Zimmer kaksi minuuttia Euroopan vasemmiston nimissä, olkaa hyvä. President. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan kylmyys on haitannut ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla EU-ssa. Jäsenvaltioiden politiikka EU-ssa tämän kysymyksen osalta on epäonnistunut. Yli 600 ihmistä on kuollut. Koko Eurooppa on yli, esimerkiksi Puolassa on yli 80 uhria, satoja kuoleita Venäjällä, mutta myöskin Saksassa on nyt ensimmäiset uhrit. Ja useimmat ihmiset, jotka kuolevat, ovat asuttomia. Ja nämä ihmiset, jotka eri syistä asuvat kaduilla, he asuvat kaduilla puistoissa ja myöskin lämmittämättömissä asunnoissa. Energiakustannukset ovat nousseet hyvin voimakkaasti ja kaikki eivät pysty maksamaan lämmityskustannuksiaan ja he pystyvät lämmittämään kotia vain hyvin vähän tai ei ollenkaan. Jäsenvaltioiden välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta ihmisiä voidaisiin, voidaan suojella kylmyydeltä. Kuntien ja alueviranomaisten, alueviranomaisten pitää ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Ja ikävää on se, että kukaan ei tällä hetkellä osaa sanoa, kuinka paljon kodittomia tällä hetkellä Euroopassa ylipäänsä on ja kuinka monet ihmiset ovat vaarassa kuolla kylmyyteen. EU:ssa ei ole mitään yhteisiä indikaattoreita, ei mitään tilastotietoja, joista voitaisiin nähdä tämän ilmiön laajuus, ei edes Saksassa. Meidän pitäisi luoda työryhmä Euroopan komissioon jotta voidaan käsitellä hätätapauksia omilla alueilla. Ja niistä pitää tiedottaa ja antaa apua välittömästi. Meillä pitäisi olla EU-laajuinen tilasto, tiedosto, josta voidaan nähdä esimerkiksi, mitkä ihmisryhmät ovat eniten edustettuina kodittomien saralla. Jäsenvaltioissa on erilaisia sääntöjä voimassa, ja meidän pitäisi luoda EU-laajuisia hankkeita, jotka liittyvät asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen. Ja ehdotamme, että käytäisiin keskustelua EU-laajuisesta vähimmäisstandardeista kodittomuutta, köyhyyttä ja energiaköyhyyttä vastaan. Kiitoksia. Teiltä loppui puheaika. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten viimeinen puheenvuoro. Eli komission jäsenen vastaus kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Eli komission jäsen Barnier, olkaa hyvä. Monsieur Rinaldi, euh, comme euh, madame... Arvoisa puhemies, kuten herra Rinaldi ja Rovadeli äsken muistuttivat, niin joidenkin päivien, viikkojen aikana Euroopan eri maissa on kuollut 600 ihmistä on totta kai oikein, että me kunnioitamme näitä henkilöitä tai heidän muistoa, niin kuin Rinaldi sanoi. Tämä osoittaa, miten suuresta tragediasta, eurooppalaisesta tragediasta on kyse, ja siksi puhunkin tässä Euroopan komission nimissä. Näin ollen on ihan normaalia, että tämä parlamentti ja teidän kanssanne vuoropuhelua käyvä komissio ottaa nämä tilanteet huomioon ja reagoi asianmukaisella tavalla. Haluaisin myös vastata rouva Giomille. Kuten tiedätte, niin ensisijainen toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. Ja näin ollen tällaisessa keskustelussa on parlamentin ja komission tehtävä tavallaan vaatia jäsenvaltioita hoitamaan oman osuutensa omassa maassaan kantamaan vastuunsa. Danchalos kollegani on muun muassa puhunut ruoka-apuohjelmasta. Miksi tämä aloite sitten jäädytettiin? Kysehän on siitä, että annetaan apua kaikista heikommassa asemassa oleville. Dolkin puhui näistä kansalaisjärjestöistä, paikallisjärjestöistä, jotka tekevät erinomaista työtä joissakin jäsenvaltioissa tulkitaan vähän eri tavalla alueellista toimivaltaa tai kansallista toimivaltaa eri tavalla. Sanotaan, että ei ole Brysselin tehtävä näitä ruoka-apuohjelmia hoitaa tai ainakaan niistä päättää. Onneksi kuitenkin saimme ministerineuvoston tässä vakuuttuneeksi positiivisella tavalla. Tiedän, että on vähän epätäydellinen vastaus, että äh, siirretään vain vastuu jäsenvaltioille, mutta herra Doll, rouva Zimmer puhui sellaisesta asiasta, joka minua todella kiinnostaa ja johon olen sitoutunut. Haluaisin puhua peruspalveluista, yleishyödyllisistä palveluista, olipa sitten kyse asumisesta, elintarvikkeista tai energiasta. Euroopan unioni voi toimia välillisesti näillä aloilla lainsäädäntönsä kautta niin, että määritellään toimenpiteitä, jotka toteutetaan sitten kaikista tuolla kentällä ihmisten lähellä. Ja te käytte valiokunnissakin näistä näistä asioista keskustelua, esimerkiksi julkisista hankinnoista, miten julkisissa hankinnoissa tämä jätetään ulkopuolelle. Katsokaa näitä tekstejä, joista nyt on joitakin viikkoja jo parlamentissa ja neuvostossa keskusteltu, niin siellä on todella ihan konkreettisia toimenpiteitä, e, joissa, tai joiden avulla voidaan e, e, edistää sosiaalisia näkökulmia julkisissa hankinnoissa, esimerkiksi sosiaalipalveluiden alalla. Näillä aloilla juuri Euroopan unioni voi olla hyödyksi ja olla merkittävässä asemassa. Kuten täällä jotkut mainitsivat, niin tämä eurooppalainen kodittomia koskeva strategia, jota olette jo tukeneet 2011 päätöslauselmassa. Haluaisin myös sanoa Rinaldille, että tämä on se viesti, jonka komission ja herra Andorin puolesta teille välitän. Näitä kaikkia asioita on käsitelty, muun muassa käännyttämisestä on tehty tutkimuksia, on tehty tutkimuksia asumisasioista ja vielä viesti, eh, jonka jo mainitsinkin aluekehitysrahastoista, niin nimenomaan niin, että niiden kautta rahoitetaan asumista, niin minulla on lukuja tässä silmieni edessä, ne ovat hyvinkin selkeä sanallisia. 2013-2017 Euroopan sosiaalirahastosta käytetään 10 miljardia sosiaalisen syrjäytymisen toimintaan unionin maissa ja tuetaan myöskin kaikista heikoimmassa asemassa oleville tarjottavia palveluita. Haluaisin myös sanoa Rouva Dellille, että olemme aivan yhtä mieltä siitä, mitä joissakin jäsenvaltioissa tapahtuu, kun asunnottomia leimataan rikollisiksi. Sitä ei voida hyväksyä. Näin kuitenkin joissakin jäsenvaltioissa tehdään asunnottomien hyö- kimppuun on jopa joissakin jäsenvaltioissa hyökätty ja me vaadimme, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja lopettavat tällaiset, tällaisen toiminnan. Sanon myös herra Doolille, että olen pannut merkille tämän pela- eurooppalaista pelastuspalvelua koskevan asian. Minä olen itse hyvinkin voimakkaasti sitoutunut tähän aloitteeseen ja toivoisin, että jonain päivänä meillä on jonkinlaiset eurooppalaiset pelastuspalvelujoukot, jotka voivat toimia katastrofitilanteissa Euroopan ulkopuolella, mutta myöskin Euroopassa, jos on tulee ongelmia, jotka koskettavat erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia ja vaarantavat kansalaistemme elämän. On hyvä, että Euroopan parlamentti tekee aloitteita tällaisissa tilanteissa ja komissio myös käsittelee näitä poliittisten, oikeudellisten ja rahallisten puitteidensa mukaisesti. yksi syy siihen, miksi on näin paljon kodittomia tällä hetkellä, yksi syy siihen on työttömyys. Ja tätäkin asiaa voidaan katsoa eurooppalaisesta näkökulmasta, vaikka unionilla ei aina sillä alalla toimivaltaa olekaan. Kuitenkin lainsäädännön ja määrärahojen ja organisoimisen kautta voidaan antaa Euroopan unionille järkevä käyttö tähän. del señor Barnier Kiitoksia. Eli tähän puheenvuoroon päättyy tämä keskustelu ja siirrymme välittömästi esityslistalla seuraavaan kohtaan. Eli kollega Masipin mietintö. Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto